Good afternoon, dear colleagues. We start. No niin, me voisimme sitten aloittaa ja aion jatkaa espanjaksi. Buenas tardes a, a todas y, y a todos. Hyvää iltaa teille kaikille ja kiitos, että saavuitte tänne kokoukseemme. Kiitokset komission jäsen Jurovalle. Kiitos siitä, että tämän päivän kokoukseemme saavuitte. Ja nyt esityslistan ensimmäisestä kohdasta aloitamme, eli esityslistan ensiksi hyväksymme, jos teille se sopii. Me käymme keskustelua Jurovan kanssa ja yhdeksän nurkilla suurin piirtein äänestämme ja voimme sitten siinä keskustella myös talousarvioon äh, tuosta vastuuvapaudesta, jos ennen äänestyksiä aikaa jää. Ja sitten puheenjohtajan ilmoituksissa sanoisin seuraavaa. Teille on jaettu äh, tuonne salin takaosaan asiakirjoja tasa-arvoinstituutin kertomus päätöksenteon tasa-arvoisuudesta. Toivon, että tämä asiakirja teitä palvelee. Seuraavaksi siirrymmekin esityslistamme kolmanteen kohtaan. Ja kiittäisin komission jäsen Jurovaa saapumisesta keskustelemaan kanssamme. Me saamme käydä hänen kanssaan nyt keskustelua. Ensimmäiseksi Jurova saa puheenvuoron. Puhumme sukupuolten välisestä tasa-arvosta komissiossa ja sen jäl- hänen puheenvuoronsa jälkeen saamme kuulla ryhmien koordinaattoreiden puheenvuorot näihin puheenvuoroihin Jurova vastaa. Ja mikäli aikaa vielä jää, voimme vielä jatkaa keskustelua ja myös muut jäsenet voivat esittää näkemyksiään. Jurovan täytyy kuitenkin lähteä täysistuntoon, joten katsotaan, ehdimmekö me vielä puheenvuoroja ottaa sitten tuon ryhmien puheenjohtajan koordinaattorin jälkeen. Eli tässä nyt sitten vain kaksi minuuttia puheaikaa annan edustajille. Mutta Jurova saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam Chair, Honorable Member. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. On ilo olla täällä taas ja jatkaa tätä jäsenneltyä vuoropuhelua, sillä se on aina hyvä mahdollisuus tarkastella kehitystä. Ja tänään haluaisinkin puhua eh, edistystä, jota on tullut vuonna 2015 ja samalla haluaisin esitellä suunnitelman vuodelle 2016. Kuten puheenjohtaja sanoi, minun täytyy pyytää anteeksi, sillä minun pitää pian jo lähteä täysistuntoon sijaistamaan kollegani, joka on tullut sairaaksi. Tämä ei ollut suunniteltua, joten pyydän anteeksi. On hienoa saada esitellä teille vuoden 2016 2019 strategiset kehykset tasa-arvon kehitykselle. Tämä nämä julkaistiin jokin aika sitten, ja kyse on siis strategiasta vuoteen 2019 asti. Haluan olla täysin selvä sana, että komissio on täysin sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa, kuten on määritelty vuoden 2016 työohjelmassa strateginen sitoumus on jatkoa komission tasa-arvostrategialle vuosille 2010-2015. Tiedän, että monet, monet ovat huolestuneita tästä asiakirjasta ja pitäisivät parempana tiedonantoa kollegoilta. Voin kyllä vakuuttaa, että tasa-arvoa ei ole mitenkään vähätelty, siitä ei ole tullut, tullut mitenkään vähemmän tärkeää. Olen aivan yhtä huolestunut tästä kuin tekin urallani olen nähnyt liian monia strategioita, joissa on liian paljon sanoja ja liian vähän toimia, ja ne edistävät asioita liian vähän. Ei, sillä pitäisi olla väliä tasa-arvo edistämiselle, onko kyse komission työasiakirjasta tai tiedonannosta. Joka tapauksessa kaikki edistys on tervetullut vuoden 2000 viisi strategiaa. Siinä oli painopistealueita, jotka ovat edelleen kyllä päteviä. Olemme tehneet viime kuukausina töitä teidän avullanne ja olemme ja päättäneet jatkaa tämän strategian painopistealueiden edistämistä vuoteen 2020 asti. Strateginen sitoumus siis keskittyy ensinnäkin naisten työmarkkinoiden osallistumisen vahvistamiseen, eläke sekä toiseksi eläke- ja palkkakuilun vähentämiseen, kolmanneksi naisten ja miesten tasa-arvon lisäämisen päätöksenteossa, neljänneksi väkivallan torjuminen ja, ja väkivallan uhrien suojeleminen sekä viidenneksi tasa-arvon edistäminen maailmassa. Olemme näillä viidellä alueella tunnistaneet 30 eri konkreettista tointa ja koko komission kollegio on sitoutunut näihin tavoitteisiin strategisessa sitoumuksessa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on kaiken kattava periaate EU-lainsäädännössä. Me osoitamme näin olemme sitoutuneita tähän. Me valtavirtaistamme tasa-arvon kaikkeen EU-lainsäädäntöön sekä myös kaikkiin EUn rahoitusohjelmiin. Aikataulujen indikaattoreiden ohella strategisessa sitoumuksessa on perusviitearvot, joilla mitataan edistystä Naisten ja miesten taloudellinen riippumattomuus on tärkeää, joten me yritämme edistää naisten osallistumista työmarkkinoille ja palkkakuilun kaventamista. Me aiomme vahvistaa työelämän ja perheelämän yhdistettävyyttä. Aiomme arvioida sosiaali- turvadirektiivin. Aiomme edistää naisyrittäjyyttä ja aiomme puuttua niihin esteisiin, joita naismaahanmuuttajilla on työmarkkinoille pääsemisessä. Olen tyytyväinen Euroopan parlamentin aloitteeseen, joka koskee ulkoisia tekijöitä, jotka ovat esteenä naisyrittäjyydelle. Tehän hyvä, äänestette tästä tämän keskustelun jälkeen. Yhdessä Marian Taisenin Frans Timmermansin ja Dombrovskisin kanssa olemme jo ehdottaneet aloitteita työn ja perheelämän yhdistämiseksi. Tässä uudessa aloitteessa pääpisteenä on ei-lakia säätäminen lakia säätävien elementtien yhdistäminen vanhempainloman, äitiysloman ja isyysloman sekä hoitovapaan alalla. Lisäksi yritämme saada, panna, saada, saada pantua täytäntöön to, joustavat työajat. Lisäksi kiinnitämme huomiota hoi, lastenhoidon laatuun ja yritämme saada paremmin taakanjakoa, parempaa taakanjakoa aikaiseksi naisten ja miesten välille. Tulette näkemään, että kuulemme myös työmarkkinaosapuolia, ja suurta yleisöä. Voisin, äh, voisin, haluaisinkin pyytää teitä osallistumaan tähän kuulemiseen, joka jatkuu ensi vuoden eh, helmikuun 17 asti. Me yritämme saada tuloksia tuotettua jo vuonna 2016. Olen avoin kuulemaan teidän ideanne tähän tärkeään pakettiin, joka koskee taloudellista riippumattomuutta. Mitä sitten tulee naiset johtokunnissa direktiiviin Women's on Bo- Women on Boards? Siinä on kyse tasa-arvoisesta päätöksenteosta ja yritämme saada vuoden 2012 direktiiviehdotuksen menemään läpi, jonka mukaan osakeyhtiöiden johtokuntiin tulisi tietty naisten osuus. Yritämme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tiiviisti aloitteissa, jotka parantavat tasa, sukupuolten tasapuolista edustusta päätöksenteossa. Kyse on myös media-alasta ja tutkimuksesta. Teen tiivisti yhteistyötä, yhteistyötä muiden komission jäsenten ja komission yksiköiden kanssa. Meidän toimiamme pitää täydentää tiedolla. Meidän keräämme ja jaamme tietoja tasapuolisesta edustuksesta. Mitä siitä tulee itse direktiiviin, koska kymmenen jäsenvaltiota ovat vastustaneet, me emme saaneet viime viikon EPSCO-neuvostossa yleistä lähestymistapaa aikaiseksi olen hyvin pettynyt siihen, että komission yrityksistä huolimatta emme saa edistystä aikaiseksi jäsenvaltioille. On annettu tarpeeksi aikaa ja toissijaisuusperiaate on otettu huomioon ja on annettu myös joustavuuslausekkeita, jotka, jotka mahdollistavat kansalliset järjestelyt emme aio vesittää tätä ehdotusta kuitenkaan, ja Hollannin puheenjohtajakaudella aiomme yrittää sitä tämän uudelleen läpi. Tämä on prioriteetti komission työohjelmassa vuonna 2016, ja minä teen kaikkeni, jotta saamme tämän tehtävän onnistumaan. Meidän aikomuksemme on myös kaventaa kuilua palkka- ja eläkeeroissa aiomme käyttää olemassa olemia välineitä ja tarkailla myös työmarkkinoita, jotta voimme saada aikaiseksi tasa-arvoisen palkan. Me panemme täytäntöön tasa-arvoisen, tasa-arvoista kohtelua koskevan direktiivin työalalla. Meidän pitää myös konkreettisesti seurata vuoden 2014 suositusta, joka koski sukupuolten välistä palkkaeroa. Me, me, minä aion kertoa teille tuloksista sen, sen jälkeen, kun olen analysoinut tämän suosituksen vaikutukset. Me yritämme vahvistaa naisten työllisyyttä IKT-alalla ja tässä teen yhteistyötä komission muiden jäsenten ja yksiköiden kanssa yhdessä Marian Tysonin kanssa. Me puutumme myös naisten ja miesten väliseen eläkeeroon ja ennen kaikkea sen syihin. Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa me kehitämme indikaattorin tämän valvomiselle ja seuraamiselle. Marraskuussa olen puhunut jo parlamentin kanssa yrityksestämme torjua sukupuoleen perustavaa väkivaltaa. Komissio yrittää ennen kaikkea panostaa ennaltaehkäisyyn ja uhrien pääsyyn oikeuden eteen sekä tietojen käytettävyyteen ja tietoisuuden parantamisiin. Vuonna 2016 me ehdotamme liittymistä Istanbulin yleissopimukseen. Tätä käsitellään nyt kaikissa komission yksiköissä. Lisäksi me edistämme uhrien oikeusdirektiiviä ja teemme yhteistyötä EIGen ja Eurostatin kanssa. Me kehitämme nettitietokantaa naisten sukupuolielinten silvonnasta. Yritämme näin saada lopetettua tämän haitallisen toiminnan. Me haluamme myös EUn ulkosuhteissa edistää naisten ja miesten tasa-arvoa. Tämä vastaa YK 2030 kestävän kehityksen agendaa. On keskeistä taata johdonmukaisuus EUn sisäisen ja ulkoisen politiikan välillä. Me teemme näin valtavirtaistamalla tasa-arvon myös EUn ulkosuhteisiin. Kollegani Fede, Fede, Federica Mogherini ja komission jäsen Mimica myös tekevät tämän eteen töitä. Vielä lopuksi muutama sana rahoituksesta. Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, on keskeistä antaa EU-varoja tälle strategiselle sitoumukselle ja siinä kerrotaankin, annetaan yleis katsaus 6,7 miljardista eurosta, jotka on kohdennettu vuosina 2014-2020 tasa-arvon parantamiseen. Olen vakuuttunut siitä, että tämä strateginen sitoumus tasa-arvolle antaa hyvän pohjan tulevien vuosien toimille ja se puuttuu noihin kaikkiin seikkoihin, jo, jotka parlamentti on tunnistanut tämän vuoden päätöslauselmassaan. Komissio on tyytyväinen siihen, että myös neuvoston päätelmät on saatu hyväksyttyä. Haluaisin keskustella teidän kanssanne siitä, miten pystymme tuottamaan tuloksia tällä ohjelmointivälineellä paikan päällä, miten pystymme edistämään työ- ja perheelämän yhdistettävyyttä. Miten voimme taata sen, että EU tulee jäseneksi Istanbulin yleissopimukseen? Ja miten voimme taata sukupuolten tasavertaisuuden päätöksenteossa? Luotan teidän yhteistyöhönne ja odotan innolla työtä teidän kanssanne, kun yritämme kaikki parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kiitos. Muchas gracias. Suurkiitokset. Hyvä Jurova. Ja kuten jo sanoinkin, niin nyt kuulemme koordinaattoreiden puheenvuorot. Rajoitamme puheaikaa noin kolme minuuttia per puhuja ja sen jälkeen katsotaan sitten, jääkö vielä lisää aikaa myös muiden jäsenten puheenvuoroille. Kansanpuolueen puolesta ensiksi Le Grip. Merci Madame la Présidente, merci de me donner la... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että saan näin ensimmäisenä puheenvuoron EPP-ryhmän koordinaattorina. Jos mahdollista, en tässä kaikkia kolmea minuuttiani käytä ja antaisin loppuajan toiselle ryhmän jäsenelle, sillä ymmärrän, että komission jäsenen aika on kortilla, joten minä olen hyvin, hyvin vähäsanainen. Toivoisin, että näin mahdollisimman moni jäsen voi käyttää puheenvuoron. Aivan yksinkertaisesti haluaisin tässä äm, kiittää komission jäsentä hänen sitoutumisestaan ja hänen henkilökohtaisesta kiinnostuksestaan näitä aiheita kohtaan, jotka ovat äh, hänen vastuualansa, jotka ovat meidän äh, FAM-valiokunnan työmme alaa ja joita olemme käsitelleet jo viime äh, vuonna tämän kauden alussa Uskon, että näin voimme rohkaista ja tukea mm, FAM-valiokunnan jäseniä, komission jäsen voi meitä tukia ja me voimme jatkossakin vastata osaltamme kansalaisten odotuksiin Euroopassa. Me olemme tietoisia siitä, että syistä, jotka ehkäpä liittyvät liiallisiin menettelyihin, menettelyllisiin muodollisuuksiin Euroopan komission sisällä ei ole ollut mahdollista saada juuri samantyyppistä asiankirjaa aikaan kuin aikaisemmalla vaalikaudella oli käytössämme, mutta tärkeää on kuitenkin se, mitä asiakirja sisältää, ei niinkään se, minkä muotoinen se juuri on. Ja tämä sukupuolten tasa-arvo 2016-2019 sisältää hyvin täsmällisiä muotoiluja ja uskon, että tämä on todellakin se linja, jolla me EPP-ryhmässä haluamme tulevina vuosina edetä. Me haluamme toimia konkreettisesti, käytännönläheisesti, keskittyä tuloksiin, keskittyä tehokkuuteen ja me haluamme olla tietyllä tavalla – työntämässä ja kannustamassa jäsenmaita vielä pidemmälle tällä alalla. Olemme todellakin tässä kanssanne. Me pyrimme vaikuttamaan rinnallanne jäsenmaihin. Ja näillä sanoilla haluaisinkin jakaa puheaikani toisen ryhmän jäsenen kanssa. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitokset tästä Leo Kripille ja seuraavaksi Areena Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle esityksestä. Niin, ette varmaankaan hämmästy, kun puutun tähän Konstans Le Gripin puheenvuoroon muoto, kysymyksistä. Mielestäni muotoseikat ovat merkeitä ja jos me saamme komissiota tiedonannon, niin kyllä se nostaa jonkunlaiselle statukselle tämän asian ja se sitten auttaisi koko komission kollegiota jakamaan tämän esittelemänne strategian. Eli, kun, eli tämä strategia ei ainoastaan kuulu teidän tasa-arvoa siis asioista vastaavan komission jäsenen vastuulle, vaan tässä puhutaan tietysti myös työllisyysasioista, myös rahoitusasioista, erityisrahoitusmahdollisuuksista, eh, tasa-arvokysymyksiin esimerkiksi. Kyllä hyvin monet alueet kuuluvat tähän, joten tämä komission tiedonannon varsinainen asema on merkittävä ja me varmasti voimme jatkaa työtä ja auttaa teitä edelleenkin tulevaisuudessakin, koska näin voitte saada aikaan sellaista politiikkaa, johon todellakin tähtäätte. Eli tässä parlamentin kanssa, mutta myös neuvoston kanssa yhteistyötä tehdään. Neuvostohan on sanonut ja pyytänytkin tällaista strategiaa ja myös tiedonantoa, joten ehkäpä me voimme tosiaan teitä auttaa ja voisimme näin saada tiedonannon oikeaan, oikealle paikalle. Ja minä ehkä nyt alo- jatkaisin tuosta eh, prioriteettikysymyksestä, eli väki, naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Se on edelleenkin aina havaittava ilmiö, ja te olette puhunut tästä asiasta kovastikin, ja tässä yli vuoden ajan me olemme tästä puhuneet, ja edelleenkin puhumme tuosta Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisesta. kun me tästä samaa rataa 2016, 2019 ja aina siitä eteenpäin, ja aina vain horisemme ratifioinnista. Missä oikeastaan ollaan menossa nyt näissä väkivaltakysymyksissä? Ja tämä on hyvin huolestuttava asia, varsinkin kun ajattelemme maahanmuuttajia, naisia ja, ja varsinkin turvapaikkaa hakeneita naisia, varsinkin kun he ovat juuri liikkeellä ja ovat tässä prosessissa vasta ja usein joutuvat väkivallan kohteeksi. Ja sitten vielä tuo työelämän ja yksityiselämän toisiinsa sovittaminen. Me olemme täällä parlamentissa todellakin ikävissämme siitä, että tuo äitiysloma direktiivi on jäänyt komissiossa huomiotta ja se on suorastaan hylätty. Ja mitä työntekijä, työnantajajärjestöt ovat tästä mieltä. Tässähän kyse on ammattiyhdistysliike, ammatti näistä työmarkkinaosapuolista ja varsinkin työnantajan näkökulmasta tämä kiikastaa. No, muut kollegat voivat sitten puhua muista asioista ja minä kiinnitän vielä lopuksi huomiota näihin indikaattoreihin. Eli nämä indikaattorit, tasa-arvoindikaattorit täytyy saada kaikkeen valvontaan mukaan, varsinkin jos ajattelen tuota talousarvionkin tiukkuutta ja kurinpitoisuutta, koska kyllä tämä tämmöinen vyön kiristäminen erityisesti vaikuttaa naisten tilanteeseen. Kiitokset tästä Arena ja seuraavaksi Seuraavaksi vihreiden koordinaattorin puheenvuoro. La signora Milner. Milner. Ähm, madame. Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenille, että tulitte tähän kokoukseen ja päivititte työnne edistyksestä. Arvostamme tätä. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä, sillä minäkin haluaisin antaa puheaikaa myös kollegalleni. Ensimmäisessä kysymyksessä jatkan siitä, mitä kollega Arena juuri sanoi, nimittäin perhe-elämän ja työelämän yhdistämisestä. Haluaisin korostaa työnne positiivisia vaikutuksia komissiossa tämän asian eteen. Olet ollut hyvin proaktiivinen minä haluaisin kysyä, mitä komissio aikoo tehdä tämän asian että mitä uusia toimia siis on, mikä on komission strategia tämän jumi, umpikujan ylittämiseksi neuvostossa. Entä sitten LGBTI-ihmisten oikeuksien edistäminen. miten teette yhteistyötä Hollannin puheenjohtajakauden kanssa näiden oikeuksien edistämiseksi? Hollannin hallitus on äh, sanonut olevansa valmis harkitsemaan todellista poliittista vastausta. Kiitos. Kiitokset, Millar. Ja seuraavaksi Guen koordinaattorin puheenvuoro. Tack så mycket kommissionär Jurova för att eh, du kom till oss och fortsätter vara en dialog. Kiitos komission jäsen Jourova, että tulitte tähän kokoukseen ja käytte meidän kanssamme vuoropuhelua. Me emme ole pelkästään huolestuneita siitä, että tasa-arvoa on vähätelty. Ei, vaan me olemme kyllä aina aivan ö, tosi asiallisesti huolestuneita, sillä tässä on kyse pelkästään komission työasiakirjasta. Tämä on siis oikeastaan vain komission sisäinen asiakirja. Ne, jotka tämän parlamentin ulkopuolella tekevät työtä feminismin puolesta. Meidän pitää auttaa heitä, eikä tähän riitä komission työasiakirjaa. Me tarvitsemme poliittisen asiakirjan. Kyse on taistelusta, esimerkiksi naisten oikeudesta käyttää ehkäisy, ehkäisyä. Ja jos komissio antaisi tällaisen asiakirjan, niin se olisi selvä signaali Eikö kyse ole pelkästään huolestuneisuudesta, vaan siitä, että me oikeasti tarvitsemme tällaisen viestin. On puhuttu paljon siitä, mitä voitaisiin parantaa tässä olemassa olevassa asiakirjassa. Ehkä siihen voimme vielä palata, mutta minun mielestäni pitää kyllä myös puuttua myös talouspolitiikkaan. Me tarvitsemme lainsäädäntöehdotuksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Meillä ei ole mitään syytä odottaa. Haluaisin myös, että neuvosto ja parlamentti tekisivät paremmin yhteistyötä näissä kysymyksissä, sillä me tarvitsemme poliittista johtajuutta tasa-arvokysymyksissä. Muuten, muutoin ö, tuotamme pettymyksen kaikille feministinaisille ja miehille. Kiitokset. Ja seuraavaksi Riekke. Paljon kiitoksia aivan aluksi omaltakin osaltani ryhmäni puolesta. Haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta. Uskon komission jäsen Jourovaa, että kaikki täällä valiokunnassa tietävät, että teidän tehtävänne tasa-arvon ajana ajana ole helppo. Kuitenkin haluaisin myöskin toistaa, että meillä oli hiukan turhauttavaa nähdä, että tämä oli vain työasiakirja, joka meille ehdotettiin. Ehkäpä te olisitte toivoneet, toivonut itsekin jotakin muuta. Haluaisin tässä todeta, että kyseessä ei ole vain se, että haluamme olla käytännönläheisiä tavoittaa jotakin käsin kosketeltavaa. Minä en usko kuitenkaan, että me tarvitsemme pitkiä pitkiä dokumentteja. Haluaisin tässä kolmeen kysymykseen keskittyä. Ensimmäinen näistä – on se, että te sanotte, että selkeät lainsäädännölliset askeleet ovat eh, ehm, vanhempain vapaan suhteen tarpeen. Eh, tuletteko antamaan lainsäädännöllisiä aloitteita tästä eh, äitiyslomadirektiiviin liittyen? Sitten toinen Naiset johtokunnissa taistelette tämän aloitteen läpisämiseksi. Neuvostossa on ideologista vastustusta, joka jumittaa sen. Mitä tämä Alankomaiden puheenjohtajuuskausi tarkoittaa ja mitä tulette tekemään, jotta tämä siirtyisi eteenpäin? Ja kolmannekseen naisiin kohdistuva väkivalta. Uskon, että luonnollisesti Euroopan unioni niin liittyminen Istanbulin yleissopimuksen on se tärkeä askel, mutta tarkoittaako tämä sitä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskien ei mitään lakialoitteita Euroopan unionin sisällä ei tehtäisi? Tällaisia huhuja liikkeellä. Ja tämän lisäksi te mainitsitte vielä äh, Eh, digitaaliagendan ja meillä on nyt oma aloite mietintö naisten voimaanottumista digitaalialalla ja yksi seikka, joka on otettu prioriteetiksi, on ollut se, että erityisesti naisyrittäjien on vaikea saada rahoitusta. Rahoituksen pääsy siis eh, digitaalisektorilla on tärkeä kysymys. Haluaisin kysyä seuraava, kun viittasitte asiaan digitaaliagendaan suunnattu rahoitus. Tuletteko te taistelemaan kollegiossa sen puolesta, että osan tästä rahoituksesta saisivat nimenomaan naiset, sillä mitään korvamerkintöjä ohjelmissa ei ole. Ja naiset saavat paljon vähemmän tällaista rahoitusta. Jos me haluamme, että naiset pääsevät eh, digitaalimarkkinoille mukaan, heidän pitää myöskin saada tämän tyyppistä rahoitusta. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi FEDn nimissä niin hyvä komission jäsen ja hyvää iltaa teille kaikille. Niin valitettavasti en pystynyt kuuntelemaan ihan koko esitystä alusta alkaen, mutta tässä esitetyt asiat olivat hyvin merkittäviä, erityisesti tällainen naiseen kohdistuva väkivalta, ja varsinkin nyt viimeisimpien terroriskujen jälkeen naisiin kohdistuva väkivalta tässä naisten tilanne on huonontunut entisestään, kun tällaista islamistista käyttäytymistä on havaittavissa. Ja näin naisten tilanne on huonontunut. Tämä jo kaikineen tietysti on hyvinkin kielteinen ilmiö. Ja vielä se kysymys, miten naisia saataisiin osakeyhtiöiden johtokuntiin mukaan. Me tietenkin tutkimme tätäkin tarkoin ja toivomme, että naisten, naisia saataisiin enemmän mukaan osakeyhtiöiden johtokuntiin. Tällaiset kiintiöt sinänsä eivät ole niin hyviä, koska pitäisi olla muitakin tekijöitä, joiden kautta voisimme päästä tavoitteisiin ja erityisesti kiinnitän huomiota tässä hyvinvointiin ja eurooppalaiseen malliin. Minkälaisia keinoja oikeastaan voitaisiin nyt käyttää, jotta naisten tilanne voisi parantua? Minä tämän kysymyksen heittäisin nyt ilmaan. No niin, nyt me olemme saaneet kuulla ryhmien koordinaattoreiden puheenvuorot ja siksi pyydänkin komission jäsen Jurovaa vastaamaan. Yes, thank you. Kiitos paljon kaikesta näistä kysymyksistä. Yritän vastata kaikkiin näissä aikarajoissa. Ensinnäkin haluaisin puhua tästä muodosta, ja strategisen sitoumuksen oikeudellisesta mm, siis muodosta. Haluan puhua henkilökohtaisesti yli vuosi sitten olin täällä kuulemisessa, eikä se ollut mitenkään mukava hetki, mutta miltä kysyttiin silloin strategiasta ja sanoin kyllä, että kohtuullisessa ajassa tuotan strategian, strategian, johon kuuluvat päätavoitteet, painopistealueet, toimet, mitattavat indikaattorit, rahoitus sekä vastuussa olevien tahojen määritelmä. Ja näin minä teinkin ehkä tästä on tullut hieman myös väärinkäsityksi, sillä kun puhun strategisesta sitoumuksesta, silloin puhun itse strategiasta. Se on konkreettinen suunnittelun väline komission työssä, mutta myös muut voivat osallistua tähän ja tehdä töitä tasa-arvon alalla. Ymmärrän teidät kaikki, kyllä, te, teidät ja ymmärrän kyllä Ymmärsin kyllä ministereitäkin, kun he kritisoivat, kritisoivat minua viime maanantaina. He sanoivat, että tämä ei ole äh, tiedonanto, vaan pelkästään komission valmisteluasiakirja, mutta en kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, että nämä huolenaiheet vaikuttaisivat tämän asiakirjan tehokkuuteen, sillä meidän on joka tapauksessa toteutettava se, mitä asiakirjassa on määritelty. En mitenkään vähättele teidän kritiikkiänne. Jos olisin teidän asemassanne, tekisin varmasti samoin, sillä on aivan selvää, että meillä on nyt asiakirja käsissämme, jolla on eri oikeudellinen asema, mutta uskokaa pois, kun vertaan tätä edellisen vanhempaan strategiaan, enkä nyt halua ollenkaan kritisoida edeltäjieni työtä. Tämä oli vanha strategia oli kyllä hyvä, mutta siellä ei ollut tarpeeksi konkreettisia tavoitteita, joita olisi voinut mitata. Me teimme arvion, todella paksun asiakirjan, ja arvioimme, mitä, mikä toimi aikaisemmin, mikä ei, missä kohdissa on saavutettu tuloksia, mutta näitä tietoja oli vaikea löytää, sillä minun makuuni asiakirja oli liian yleinen, eikä tavoitteita oltu määritelty tarkasti. Me halusimme sitoutua mitattaviin sitoumuksiin ja tavoitteisiin, ja tämä liittyy vastuuvelvollisuuteen. Minä olen valmis olemaan vastuuvelvollinen tämän politiikan toteuttamisesta, kuten myös kollegani äh, Arva Renkke sanoi, että minulla ei ole helppo työ komission kollegiossa Mm, täytyy kyllä sanoa, että tämä täällä on helpompi osa työtä, niin täytyy sanoa, että, että komission kollegion jäsenet tukevat tasa-arvopolitiikkaa ja me kyllä tuemme kaikkia niitä ehdotuksia, joilla yritetään saada tasa-arvo paremmin mukaan. Minä en siis mitenkään komission muiden jäsenen kanssa tästä asiasta tappelee. Tämä strategia on myös laajamittaisten kuulemisten tulos, joita siis tein kollegoiden kesken ja komission kollegat ovat kyllä sitoutuneet tähän. Oli kyse sitten liikenneasiain, veroasiain, äh, ympäristöasiaan tai terveysasiain komission jäsenistä. Eli komissio on vahvasti kyllä sitoutunut olen utelias kuulemaan jäsenvaltioiden reaktiot ensi keväänä, kun palaamme asiaan. Minä pyysin nimittäin ministereitä osallistumaan tähän ja yhdistämään kaikki voimansa tämän taakse, jotta saamme todellista kehitystä aikaiseksi ruohonjuuritasolla. Ja minä pyytäisin teiltä aivan samaa. Minä nimittäin haluaisin todella keskittyä, keskittyä sisältöön. Jos kritisoitte minua siitä, että en tee tarpeeksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, niin minä otan sen kannustimena, kannustimena tehdä parempaa työtä. Eli katsotaan siis tässä sisältöä eikä muotoa. Paljon on suunnitelmia ja tavoitteita, joita ei voida lainsäädännöllä saavuttaa. Nämä tavoitteet pitää saavuttaa ei lakia säätävällä työllä itse jäsenvaltioissa. Ja minä haluaisin, että tuette yhteistyöllä niin juuri tässä asiassa. Tähän tarvitaan kampanjointia, esimerkin antamista, vahvoja ääniä tasa-arvon puolesta sekä myös niiden heikkojen naisten puolustamista, jotka kärsivät väkivalloista ja muista hirveyksistä. Anteeksi, että puhun näin pitkään, mutta haluaisin vielä vastata muihinkin kysymyksiin työn ja perheelämän yhdistämisestä kyllä aion tehdä lainsäädäntöehdotuksen sen jälkeen, kun olemme saaneet tulokset työmarkkinaosapuolten kuulemisesta. 4. tammikuuta meillä pitäisi olla jo tiedot siitä, antavatko työmarkkinaosapuolet ehdotuksensa, jos ei mm, aiomme edistää asiaa. Meillä on jo tällä hetkellä pöydällä melko konkreettinen ehdotus, joka on komission sisäisesti, siis yhdessä minun pääyksikköni kanssa laadittu. Jos tämä tulee meidän tehtäväksemme me aiomme esittää konkreettisia ehdotuksia ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tässä on kyse yhdistelmästä äh, lainsäädäntöehdotuksia, joka päivittää äitiyslomadirektiiviä. Ja tässä on siis kyse äitiyslomasta, hoitovapaasta ja vanhempainvapaasta. Me siis aiomme myös ottaa huomioon tämän kritiikin, joka, joka liittyy äitiysvapaa tai äitiyslomadirektiiviin sanottiin, että se, oli, se on vanhanaikainen ja että me emme kannusta miehiä osallistumaan lastenhoitoon. Sanottiin, että meidän ei pitäisi keskittyä pelkästään tuohon synnytyksen ajankohtaan, vaan meidän pitäisi keskittyä pidempääkin aikajaksoon perheen elämässä. Yritämme parantaa kaikkia näitä kohtia, mutta en sano nyt enempää konkreettisesti, kuten, sillä kuten sanoin, meidän pitää odottaa työmarkkinaosapuolten ehdotuksia. Sitten Istanbulin yleissopimus, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä on tasa-arvopolitiikan kaikista kivuliain kohta. Tässä meillä on kaksi tehtävää. Meidän pitää tehdä enemmän sen eteen, että naiset ovat vahvoja. Ja minun mielestäni meidän pitää tarjota vahvoille naisille myös reilua kilpailua. Toiseksi meidän pitää miettiä, mitä voimme tehdä heikkojen naisten puolesta. Monet tutkimukset ja tiedot osoittavat, että väkivalta liittyy suoraan taloudellisesti heikkoon asemaan, joten meidän pitää mielestäni ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa ja vähentää sukupuolten välistä palkkaeroa sekä torjua väkivaltaa. Miten näin voidaan tehdä? No EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi liittyä Istanbulin yleissopimukseen. Tämä on lainsäädäntöä puitteissa tärkeää. Meidän pitää kannustaa jäsenvaltioita rankaisemaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sillä kyse on rikoksesta. Meidän pitää käyttää oikein varoja kampanjoimiseen ja ruohonjuuritason järjestöjen tukemiseen. Lisäksi meidän pitää kouluttaa asiantuntijoita jotta voimme vähentää väkivallasta kärsivien naisten prosenttiosuutta. Palaan vielä rikosten uhrien, uhria koskevaan direktiiviin. Tällä hetkellä vain 10 prosenttia naisista ilmoittaa joutuneensa väkivallan uhreksi, siis sukupuoleen perustavan väkivallan uhriksi. Tämä on valitettava luku. Meidän pitää puolustaa uhrien oikeuksia. Ymmärrän ne naiset, jotka, niitä naisia, jotka eivät halua lähteä poli, poliisin pakeille, sillä naiset ajattelevat, että kun he lähtevät poliisin puheille, poliisimies kysyy heiltä, että provo- provosoitko sinä. Poliisi saattaa saada naisen tuntemaan syyllisyyttä, uhrin, joka ei ole tehnyt mitään väärää. Nyt me saamme kuulla e-, yhä enemmän kokemuksia tällaisilta naisilta, jotka ovat lähteneet poliisin puheelle ja jotka ovat joutuneet kokemaan tällaista kammottavaa epäammattimaisuutta ja huonoa kohtelua. Meidän pitää taata se, että ne rikosten uhreja kohdellaan oikein. Sitten LGBT oikeudet. Alankomainen puheenjohtajavaltio on luvannut tehdä parhaansa tasa-arvodirektiivin edistämiseksi. Tämä direktiivi on aivan loppumaton tarina. Olen melko pettynyt siihen, sillä on talousarviovaikutuksia, vaikutuksia, sillä, sillä ö, direktiivissä on myös säännöksiä myös Ähm, pyörätuoleissa oleville ihmisille ja jäsenvaltiot ovat yksinkertaisesti laskeneet, minkälaisia talousarviovaikutuksia tällä olisi ja siksi jäsenvaltiot ovat melko vastahakoisia tämän direktiivin kohdalla, mutta Alankomaat ovat luvanneet edistää asiaa. Lisäksi Tanskassa järjestetään konferenssi johon liitetään myös vahva kampanja Alankomaiden puheenjohtajakauden avulla. Lisäksi äh, Alankomaiden puheenjohtajakaudella tulee aloite äh, tasa-arvosta. Tämä on hyvä esimerkki äh, LGBT-ihmisten tasa-arvon edistämisestä. Uskonpa, että hollantilaiset ovat hyvää tällaisen politiikan edistämisessä ja uskon, että voimme edistyä asiassa. Minulla on nyt kaksi minuuttia aikaa siirtyä täysistuntosaliin, joten kiitän kaikkia kysymyksistä ja odotan innolla yhteistyötä. Muchas gracias, señora Jurova, puesto que ha quedado una... Kiitokset. Niin, on kyllä pitkä, pitkä puhujaluettelo tässä olemassa. Jos hyvä komission jäsen teille sopii, niin sihteeristö tässä nyt kirjoittaa jokaiselta jäseneltä yhden kysymyksen ja lähettää ne sitten teille. Voitte vastata kysymyksiimme, koska nyt meidän on pakko lopettaa tämä keskustelu, sillä Jurovan täytyy lähteä täysistuntoon. Ja näin toivon Okay, uh, let's, let's continue. I, I am not... Uh, <laughs> no, no hyvä on, jatketaan sitten, ei tässä sen kummemmin tarvitse aikaa valvoa. You know, this is extraordinary situation. Uh, Tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne. Mielelläni pysyisin valiokunnassa enkä suunnitellut mitään tämän kokouksen jälkeen, mutta kollegani sairastui ja minun täytyy hänen puolestaan toimia. Bueno, vamos a... No niin, siis annamme tässä nyt sitten vielä muutaman puheenvuoron. Esittäkää konkreettisia kysymyksiä eikä sitten kannata toistaa mitään, mitä on jo kuultu. Petir ensiksi. E, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. mikrofonia. Madame Petir. Petir, olkaa hyvä. Hvala, hvala lijepo, gospođo predsjednice. Kiitos puheenjohtaja. Željela, željela bih upitati... Niin, minä haluaisin komission jäsen Jurovalta seuraavaa kysyä. Tasa-arvo, tasa-arvo mahdollisuuksia direktiivistä. Miten tämä direktiivi nyt sitten tähtää vammaisten tilanteen parantamiseen. Tämähän liittyy nyt muun muassa syrjimiseen ja kansalaisvapauksiin ja yksityisyyt, yksityiselämään yritykset ovat kovasti tyytymättömiä tämän tyyppiseen direktiiviin ja minä haluaisinkin tietää, mitä te komission jäsenenä aiotte tehdä tällä direktiivillä. Meidän pitäisi tarjota myös vammaisille ihmisille vastaavat mahdollisuudet toimia. Tämän kysymyksen esittäisin teille. Tässä direktiivissä mainitut asiat, kuuluvatko ne todellakin nyt aivan samaan, koska mielestäni eh, seksuaalisen vähemmistön kuuluminen tai vammaisuus eivät kuulu syrjinnässä sinänsä samaan asiaan. Kiitos. Hyvä komission jäsen viime, viimeisenä kolmena vuonna on yritetty saada naisten osuutta lisättyä johtokunnissa. Ja tämän olisi pitäisi, pitänyt kasvattaa BKT 27 prosentilla. Ehkä näin olisikin, eli olisi hyvä kuunnella yrittäjiä, sillä taseessa ei ole kyse pelkästään strategisesta ajattelusta, vaan siitä, että, että toimitaan käytännössä. Naisten, naiskiintiöt johtokunnissa, niissä on kyse siitä, että, että naiset saisivat hyvän, työ, hyvän työn. Norjan piti olla roolimalli. 40 prosenttia oli siellä naiskiintiö, mutta tulos ei ollut kovinkaan hyvä, sillä, sillä 98 prosenttia toimitusjohtajista on edelleen miehiä johtokunnissa, joissa naisten olisi pitänyt pystyä osallistumaan. Kehitys kyllä pysähtyi aivan minimiin. Katsotaanpa Latviaan. Latvian, jossa naisia oikeasti on johtokunnissa, vaikka kiintiötä ei ole. Joten minä kysyn, ajatanko jatkaa näin, yritetäänkö lisätä naiskiintiöitä yrityselämän korkeimmilla tasoilla, minkälaisia ehdotuksia komissio aikoo tehdä, jotta naiset pystyvät osallistumaan yritysten johtoon vielä paremmin? Tack så mycket och tack för eh, att du är här och svarar på frågor. Eh, Kiitos, että olette tulleet tänne. Kiitos myös vastauksesta Minäkin olin järkyttynyt, kun näin, että ei tullut tasa-arvostrategiaa, vaan komission valmisteluasiakirja, esimerkiksi LGBTI ja alkoholistrategia, nekin, nekin ovat kadonneet. Tämä ei ole siis ensimmäinen kerta. Täl, ja tämä sitä mainittiinkin jo, komission valmisteluasiakirjalla on oikeudellisesti aivan eri asema. Tiedän, että taistelette naisten oikeuksien puolesta. Ymmärsin tämän kyllä. Ymmärsin, että komission jäsenet tukevat tätä. En voi ymmärtää tätä täysin, tai uskoa tähän täysin sataprosenttisesti. Teidän pitää ymmärtää, että ei pelkästään tässä parlamentissa, vaan sen ulkopuolellakin järjestöissä muun muassa tehdä päivittäin työtä tasa-arvon eteen ja siellä koetaan se valtavana menetyksenä, että ei tullut strategiaa, vaan vain komission valmisteluasiakirja. Varmasti ymmärrätte, että on tiettyjä epäilyksiä. Jos on vuosia taistellut naisten oikeuksien puolesta, jo 50 vuotta sitten vaadittiin samaa palkkaa naisille ja miehille, eikä edelläkään ole päästy tällaiseen tilanteeseen. Ei ole ihme, jos silloin ö, turhaudutaan. Miksi strategia ei saatu aikaiseksi? Sanoitte, että vanha strategia oli huono, mutta e, tämä ei ollut kattava vastaus. Olisitte te voineet tehdä paremman strategian? Kiitokset ja sitten Morvai. Az Európai Bizottságba gyakorlatilag minden tagállam küld. Kiitos. Kaikki Kaikilla Euroopan jäsenvaltioilla on komis, oma komission jäsenensä, mutta tietysti, tietystikään komission jäsenet eivät edusta omaa jäsenvaltiotaan. Eli jäsenvaltiot ovat tasapuolisesti edustettuna, jokainen, jokaisella jäsenvaltiolla on oma edustajansa, ja ongelmatkin pitäisi siis kaikki tulla esille. Onko teillä sellainen tunne, että olisi solidaarisuutta keski- ja itä-eurooppalaisten naisten kanssa. Me emme ole nähneet minkäänlaista edistystä. Mitä voidaan puhua tasa-arvosta Euroopan unionissa, kun on tällaisia suuria eroja länsi-eurooppalaisten ja keski- ja itä-eurooppalaisten naisten välillä. Te itse tulette myös itä-eurooppalaista maasta komission ja sen valtavia eroja on palkkojen välillä. Sairaanhoitaja esimerkiksi ansaitsee vain, ehkä vain noin kymmenesosan kuin kollegansa Itävallassa. Unkarin ja Itävallan välillä on tällaisia valtavia eroja. Voidaan puhua jopa kymmenenkertaisesta erosta ja erot ovat naisten kohdalla suurempia kuin miesten. Pitäisikö teidän mielestänne puuttua ehkä tähän ongelmaan? Ehkä haluatte tutkia tätä ongelmaa vielä tarkemmin. satoja tuhansia naisia lähtee Unkarista, esimerkiksi sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, opettajia. Miten tämä voidaan eh, yhdistää tasa-arvopolitiikkaan ja solidaarisuuteen? Toinen kysymykseni vielä. Sanoitte, että olette huolestunut siitä, että maahanmuuttajilla on vaikeuksia. Aiotteko te tutkia miten maahanmuutto vaikuttaa itse kanta-eurooppalaisiin naisiin, lisääntykö heihin kohdistuva väkivalta, aikooko komissio tutkia tätä väkivaltaa. Me puhumme koko ajan tästä tasa-arvon valtavirtaistamisesta, ja nyt me, me näemme tämän maahanmuuton suurimmaksi osaksi laittoman maahanmuuton, joten meidän pitäisi tutkia myös sitä, minkälaista vaikutusta tällä on eurooppalaisiin naisiin. Entä sitten, tiedättekö mitkä, mitkä ovat Beneshin säännökset, Beneshin dekretit? Tämä Beneshin, Beneshin, nämä Beneshin säädökset, ne ovat tuhonneet eurooppalaiset naiset. Ajatteko tutkia sitä? Señora Jurova tiene... Niin, Olkaa hyvä. Yes. Kyllä. Por, por favor, eh, Niin, minä Kyllä, pyrin antamaan kaikille koordinaattoreille puheenvuoron. Sitten jatkoin puheenvuoroluettelosta sitä mukaan kuin puheenvuoroiltiin pyydetty, mutta hyvin monet pyysivät puheenvuoroa. Jurovar on nyt valitettavasti lähdettävä ja hänen täytyisi nyt pystyä vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Directive on equal treatment. Tasa-arvoisen kohtelun direktiivi, tämä direktiivi on nimenomaan tämän syrjinnänvastaisen vastaisen direktiivin väliseen tilaan putoava, joten en nyt puutu siihen. Toivon, että se tullaan hyväksymään neuvostossa. Kiintiöihin liittyen aikaisemmissa keskusteluissa koordinaattorilta tuli jo kysymys tästä. Me pyrimme nyt naiset johtokunnissa direktiiviä tukemaan. Se ei sano, että pätevä loistava mies syrjäytettäisiin epäpätevän lukutaidottoman naisen tieltä. Direktiivi tarjoaa meille ratkaisua. Se ajaa reilumpaan kilpailuun siihen, että ehdokkaiden pitää täyttää vaatimukset pätevyyden suhteen, kokemuksen suhteen, koulutuksen suhteen ja niin edespäin. Ja kun meillä on kaksi yhtä pätevää ehdokasta, se ehdokas, jonka edustamaa sukupuolta on johtokunnassa vähemmän, saa prioriteetin. Tämä ero tässä on. Jos johtokunnassa on paljon naisia, kyseessä voi tulla mies, mutta ehkä teitä varmaan ihmetyttää se, että Euroopan unionissa tällaisia johtokuntia ei kyllä ole. Direktiivi nyt sellaisena kuin se on, on melkoisen sukupuolineutraali. Se puhuu aliedustetusta sukupuolesta. Se toteaa myöskin, että ellemme me saa aikaan lainsäädäntöä, menee vuoteen 2070 ennen kuin meillä on 30 prosenttia edustus, naisedustusta, mikä aivan selvästikin osoittaa sen, että meidän täytyy pyrkiä tukemaan naisia enemmän. On kuitenkin yhä jäsenmaat, jotka vastustavat ajatusta he viittaavat tässä myöskin lähipäätösongelmaan, vaikka se on tällä joustolausekkeella jo mielestäni ratkaistu. Onko sitten naisten keskuudessa kylliksi solidaarisuutta? Ei ole. Ei naisten keskuudessa ole solidaarisuutta. Se on hyvin tunnettua. Miehet verkostuvat hyvin Euroopassa meidän pitää pyrkiä muuttamaan tämä. Mitä sitten tulee maahanmuuttaja naisiin? Viittasinkin tähän kysymykseen jo naisten kärsimään väkivaltaan oikeusasiain ministerien neuvostossa, jossa rohkaisin oikeusministeriöitä ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin, jotta naiset ja lapset eivät olisi niitä haavoittuvaisia henkilöitä, jotka joutuvat maksamaan hinnan siitä, että tilanne vaikeutuu, kun meillä on hyvin paljon henkilöitä, jotka ovat äh, hankalin olosuhteisiin joutuneet. Näistä lapset ovat aina ensimmäisiä väkivallan uhreja ja olen aivan samaa mieltä oikeusministeriön täyttää täytyy täyttää tehtävänsä ei vain sanktioida, vaan myöskin ennaltaehkäisyn alta. Nyt pelkäänpä, että aikani loppuu pian. En tähän venes kysymykseen vastannut, enkä kaikkiin muihinkaan kysymyksiin ehtinyt vastata, mutta jos teillä on ajatuksia siitä, kuinka näitä asioita voidaan ajaa eteenpäin, kiitollisena ottaisin niitä vastaan. Ymmärrän, että meillä on muitakin ongelmia, jotka eivät liity sukupuoleen, mutta olen keskustellut asiasta. Yhdysvaltain edustajien kanssa ja siellä äh, on todettu, että erityisesti naisia on saatu digitaalisille markkinoille töihin. Tämä voisi olla Euroopassakin erittäin hyvä ratkaisu maahanmuuton aiheuttamiin haasteisiinkin. Jos teillä on vielä uusia ajatuksia, jakakaa ne kanssamme. Kiitoksia. Muchas gracias, señora Juro. Kiitokset, hyvä Jurova. Kiitokset myös joustavuudestanne. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli äänestyksen. Äänestykseen. No niin. Sitten tämän jälkeen vastuuvapauteen vasta. Teillä toivottavasti on äänestyskortit mukana. Bueno, pues comenzamos eh, con la votación del informe. No niin, nyt sitten äänestämme. Ja ensimmäiseksi tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 kahdessa osassa ensimmäisestä osasta en puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 40, 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyy hetkinen. Tarkastammekin tämän. Vähän jäin epäilemään tätä tulosta, eli toinen osio tarkistuksesta 65. Äänestys alkaa. Se, se abre la votación. Äänestys siis alkaa. non sento, dobbiamo votare. 30 a votare, 30. Ok. 31 a votare. Bueno. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Kuusitoista puolesta, koska Hannibalilla ei näytä olevan äänestyskorttia mukanaan. Eikö siis tämä ole nyt lopputulos? Hyvä on. Eli hyväksytty. Ja 66 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Hetkinen. No tarkistamme nyt tämän 67. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistamme tämänkin, siis toisen osan tästä 70. ensimmäisestä. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 77 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 78. No, tarkistamme sitten myös tämän tarkistuksen 77 toisen osan äänestys alkaa. que un miembro del SND. Niin, SDn varajäsenen täytyy nyt ottaa ääni täältä pois. Meillä on täällä liikaa äänestäneitä. Siis demareita. Hyväksytty.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 hyväksytty 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 80 kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hylätty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hetkinen, tarkistamme tämän tarkistuksen yhdeksän. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. No kyllähän tämä aika selvää oli, mutta en nähnytkään ihan tarkoin. Kompromissi kaksi puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 12 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 13 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä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 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän numeron 33. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Se Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta, yksi vastaan ja viisi tyhjää. Onnittelut Rova Materalle. No niin, ja nyt sitten keskeyttämättä jatkamme esityslistan viimeiseen kohtaan. Ja kyse on siis vasta vapaudesta esittelijä, jos hyväksyy, niin sitten nämä molemmat, siis tasa-arvoinstituutin ja komission, käsittelisimme yhdessä. Eli esittelijä Matera, olkaa hyvä. Grazie, presid- Grazie Presidente. E possiamo sì, eh, parlare... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, kaksi vastuuvapauden myöntämistä tapausta voisimme käsitellä mielestäni yhtä aikaa, sillä talousarvion valvontavaliokunta on pyytänyt meiltä naisten asian valiokunnalta arvioimaan nämä molemmat Vilnan virastot yhdessä ja myöskin Euroopan unionin tasa-arvopolitiikan. Vilnan virasto luotiin vuonna 2007. Sen tarkoitus on tukia tasa-arvoa kaikkialla Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa. Ja olen tyytyväinen, että vuonna 12, 2014 äh, vastuuvapauden myöntämisessä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella on hyviä merkkejä siitä, kuinka varojen hoito tässä virastossa tapahtuu. Vuoden 2014 talous arvio vuodelta ei ole olemassa kertomuksessa virheitä, vain muutamia ähm, maksumyöhästymisiä ja joitakin muita seikkoja, jotka eivät ole viraston päätettävissä. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt myöskin tarkastussuunnitelman vuosille 2015-2017, ottaen huomioon, ettei epäsäännönmukaisuuksia ole esiintynyt näissä tarkastuksissa. Toivon, että koko valiokunta tukee minua ja toivon, että ensi kuussa voimme äänestää vastuuvapauden myöntämisen puolesta molemmista osioista, mutta jos kollegat haluavat eh, tehdä huomioita tai esittää tarkistuksia, tarkistusten jättämisen takaa raja on 17. joulukuuta kello 12. Ja sitten tämä toinen vastuuvapauskysymys, Euroopan unionin yleinen talousarvio vastuuvapauden myöntäminen tasa-arvokysymyksissä. Tiedätte, että FEM-valiokunta pyrkii virtaviivaistamaan tasa-arvokysymyksiä koko talousarviossa ja vuoden 2016 budjettia täytyy tarkastella hyvin äm, tiukasti, sillä ä, äh, tasa-arvopolitiikka on leikattu eikä kasvatettu tuossa talousarviossa. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen. Haluaisin korostaa sitä, että äm, tasa-arvo, oikeus ja kansalaisuus osioissa äh, Daphne-ohjelma on saamassa hyvin vähän rahoitusta. Te tiedätte, että se ei enää ole ohjelma luonnollisesti, sehän on prioriteettiala. Tässä vetoisimmekin Euroopan komission, jotta Daphne saisi riittävää rahoitusta. Tällä hetkellä sitä on rankaistu. Lausunnossamme me toteamme, että Euroopan unionin talousarvion pitäisi aina sisältää viittaus tasa-arvon valtavirvastaistamiseen ja tasa-arvoseikkojen talousarvion mukaan ottoon. Nämä olivat minun huomioni. Olen jo monia vuosia ollut esittelijänä tai varjoesittelijänä olen seurannut näitä vastuuvapauden myöntämiskysymyksiä FEM-valiokunnan puolesta ja olen Vilnan tasa-arvoinstituuttia myöskin seurannut. Uskon, että voinkin siis äh, todennäköisesti kattavasti puhua kollegojen puolesta, mutta jos jotakin puutoksia on tai jos huomioita kollegat haluavat tehdä jälleen kerran 17 joulukuuta kello 12 on tarkastusten jättämisen takaraja. Paljon kiitoksia. Toivottavasti en nyt liian nopeasti puhunut tulkkien kannalta, mutta nyt kello on jo 23 yli 9. Kiitokset, Matera. Linar, ensiksi, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Ihan lyhyesti vain, kuten esittelijä sanoi, aikaan ja myöhäinen, joten haluaisin vain kiittää Arvo Materaa hänen tekemästään työstä. Olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä ja minäkin haluaisin todeta, että EIG on tehokas itsehallinnossaan ja EIGen tuki on myös meidän valiokunnallamme keskeisen tärkeää. Haluaisin siis vain korostaa, miten tärkeää nykyinen yhteistyö on. Ehkä meillä pitäisi, meidän pitäisi suunnitella myös lisää yhteisiä hankkeita. FEM-valiokunnan pitäisi käyttää täysin kaikkia Eiken antamia välineitä ja tietoja. Toisesta lausunnosta olen samaa mieltä siitä, että tasa-arvoasioiden budjetointi on tärkeää. Me tarvitsemme varoja ja myös palautemekanismia, jotta voimme tarkastella sitä, miten budjetoinnissa sukupuolinäkökohdat on otettu huomioon. Me tarvitsemme siis kokonaisvaltaista lähestymistapaa sukupuolten tasa-arvoon. Kiitos paljon. Muchas gracias. Eh. Kiitokset. Ja Borsan. Thank you, Mrs. President. Eh, Kiitokset. Niin, Hyvä esittelijä, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset Materalle asiakirjasta. Minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tasa-arvoinstituutti auttaa meitä kovasti työssämme. On suuri ilo saada huomata, että tilintarkastustuomioistuin ei ole havainnut tasa-arvoinstituutista mitään epämääräisyyksiä varainkäytössä. Ja Hyvin monet tekijät vaikuttavat näiden eri tutkimusten aikaansaantiin. Ja kyse on myös ulkopuolisista tekijöistä, ei siis tarvitsisi nähdä tätä niinkään kielteisenä tekijänä. Meidän valiokunnassamme olemme usein käyneet läpi budjettia. On hyvin vaikeaa nyt kuitenkin nähdä, mikä on aina kielteistä ja mikä on sinänsä myönteistä. Myöskään komissio ei ole kokonaisuudessaan kvantifioinut tätä. Ja myös esimerkiksi IMKO- ja ENVI-valiokunnan päätökset vaikuttavat kovasti naisten asemaan. Olen Barbaran kanssa pitkälti samaa mieltä kaikesta, mitä hän on sanonut siitä, että meidän täytyy saada tällaiset sukupuoliin indikaattorit käyttöön. Eh, grazie Presidente, voglio ringraziare. Haluaisin kiittää varapuheenjohtajaamme Barbara Materaa, joka on tämän lausunnon muotoillut ja haluaisin naisten asian valiokunnan puolesta häntä kiittää. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on tehdä naisten asian valiokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan välillä yhteistyötä. Me olemme käyneet keskusteluja ja käyneet niitä oikein hyvässä hengessä ja meidän lausuntomme on siis tärkeässä roolissa tässä työssä. Tässä tasa-arvoinstituutti on käyttänyt talousarvionsa oikein. Ongelmia ei ole esiintynyt. Ja niille, jotka tekevät töitä sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirvastaistamisen parissa, tämä on hyvin tärkeää näiden periaatteiden mukaan ottaminen kaikkien politiikkaan YK toivoo, että kaikkien politiikkaan otettaisiin mukaan myöskin sukupuolten tasa-arvo, ulottuvuus. Siksi meillä pitäisi olla tasa-arvoindikaattoreita. Me juuri äsken keskustelimmekin tästä asiasta jo komission jäsenen kanssa. ja minä olen myöskin keskustellut Italian parlamentin puhemiehen kanssa, jotta meillä olisi parlamentin komission ja tasa-arvoinstituutin välillä yhteistyötä. Kiitoksia. Eh, Kiitos. Tämä Euroopan tasa-arvoinstituutti, miten suuri sen talousarvio on? Miten paljon rahaa siis EUn veronmaksajalta menee tälle instituutille. Minä olen äh, ollut jo kuusi vuotta meppinä ja olen ollut myös tämän valiokunnan jäsen. Me äänestämme talousarviosta ja sitten me saamme tällaisen lehtisen käteemme. Mitä, mitä tuloksia tältä tasa-arvoinstituutilta on ylipäänsä saatu? Mitä hyötyä tästä on? Voisiko joku jotenkin mm, konkretisoida tai mainita määriä? Sama koskee Daphne-ohjelmaa. Tästä on tullut oikeastaan kuin oma alansa tästä väkivallan torjumisesta, mutta naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja ei yleensä tavoiteta. Tässä on oikeastaan tästä on tullut ideologia. Ihmiset elävät tässä, saavat tästä elantonsa, mutta naiset eivät oikeasti saa apua. Naisia lyödään, heitä, käyt, äh, he, heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi, mutta he eivät todella saa apua. Eli mitä hyötyä tästä kaikesta on? Ja vielä lopuksi yksi puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Rova Materaa ryhmäni puolesta. Kiitos tästä hyvästä ja hyvin ö, yksityiskohtaisesta työstä. Eike lausunto meillä ei ole mitään lisättävää paitsi, että kuten edellisetkin puhujat, haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää Eiken tuki on meille mepeille. On valitettavaa, että Eigen toiveet lisähenkilökunnasta, jotka olisivat todella ollut äh, tarpeen ensi vuodeksi, niitä ei hyväksytty. Ja sitten vielä tuosta yleisestä talousarviosta. Me teemme siihen yhden tarkistuksen ja vaadimme tilintarkastustuomioistuimelta hieman enemmän. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi vuosikertomuksessaan korostaa tasa-arvokysymyksiä vielä enemmän ja tähän liittyvää tarkistus tulee meidän ryhmältämme. Kiitokset ja näiden puheenvuorojen jälkeen Matera vielä voi jatkaa. Kiitoksia hyvät kollegat. Yleisesti ottaen keskustelut talousarvioon liittyen ovat pitkästyttäviä. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Te lähetätte me, minulle siis tarkistuksia, hyvät kollegat. Minä analysoin ne hyvin huolella. Mitä tulee sitten rahoitusosuuksiin, Tasa-arvoinstituutin rahoitus on 7 miljoonaa euroa. Ehkäpä kollega on ollut vasta vähän aikaa parlamentissa. Hän on kuusi vuotta täällä toiminut, minä seitsemän. Minäkin olen melkoisen untuvikku, mutta tämän instituutin ansiosta me pystymme tukemaan tasa-arvoa ympäri koko Euroopan unionin. Kyllä, minä kuulen teidän sananne ja pyyntönne mutta tehän voitte tarkastella instituutin toimintaa saadakseen tämän vastauksen. Niin, kiitokset. Ja tässä teillä on nyt aikaa sitten tuonne 17. päivän joulukuuta esittää tarkistuksia. Kiitokset teille kaikille yhteistyöstä ja oikein mukavaa illan jatkoa.